Mes chers collègues, bonjour. Hyvät kollegat, hyvää päivää. Bienvenue dans notre commission. Tervetuloa liikennevaliokuntaan. Avaan kokouksen. Ennen kuin aloitamme, haluaisin sanoa, että valtuuskunta on käynyt Kiinassa viime viikolla ja valiokunnan puolesta kiittäisin erinomaisesta työstä, jota sihteeristö on tehnyt, erityisesti Emily ja Radek, koska tämä oli täysin ammattimaisesti järjestetty vierailu ja se on sujunut niin erinomaisesti, että koko valiokunnan nimissä haluan kiittää heitä ja antaa heille aplodit, koska he ovat eh, nämä kulissit ja erilaiset käänteet ja vierteet eivät olleet kovin helppoja siellä. Olemme hyvin ylpeitä teidän arvokkaasta työstänne ja haluan antaa siitä täyden tunnustuksen. Onnittelen teitä. Annetaan aplodit erinomaiselle työlle. Ursula. Paljon kiitoksia. Vim, hei. Ehm, ik zou nog graag één ding Saaneen lisätä tähän vielä yhden asian. Olen kanssanne täysin samaa mieltä. Tämä oli äärimmäisen tehokas ja valistava vierailu. Kiinan kansan tasavalta ei tietenkään jää odottamaan, mitä EU:ssa tapahtuu, vaan toimii ihan miten lystää. Onkin tärkeää, että EU toimii tehokkaasti liikenteen alalla ja ottaa huomioon Kiinan käänteet, mutta Radekille vain yksi kriittinen huomio. Kahden ja puolen tunnin myöhästyminen lennon yhteydessä, tämä ei ollut tietenkään Radekin syytä, mutta me joudumme kyllä valvomaan aika lailla pitkään ennen kuin pääsemme sitten yöpuolelle. Kannattanee tämä pitää mielessä, kun seuraavaa reissua suunnitellaan. Kiitoksia. Oui, mais sauf que je le... Kyllä, aivan näin. Sihteeristöhän ei ole tietenkään vastuussa siitä, miten Kiinan taivaat ovat meille avoinna. Kiitos Vin Vandenkamp tästä huomiosta, jonka voimme jättää huomiotta. Joka tapauksessa voidaan sanoa, että meillä oli herra Peter paikalla myös ja tämä valtuuskunta on saanut paljon asioita tietoonsa ja se rikastuttaa meitä ammatillisesti ja inhimillisesti, eikä vain Wim van den Kamp. No niin, aloitetaan. Esityslista hyväksytään, ellei kukaan vastusta. Andersen, olkaa hyvä. Madam Chair, I'm sorry to... Puheenjohtaja, pahoittelen kun esitän tämän alkun Tämä ei koske pöytäkirjaa, mutta haluaisin esittää työjärjestyspuheenvuoron ennen kuin täysistunto äänestetään tämä koskee rototien matkusten oikeuksia ja niitä koskevia äänestyslistoja ja viimeistä äänestyssessiota. Tiedän, että tilanne oli hyvin vaikea sihteeristölle, tämän tunnustan. Kyseessä oli hyvin ristiriitainen asia ja se, nämä eri, eri äänestykset ja äänestysluettelot, niiden hallinnointi oli hyvin monimutkaista, mutta oli tilanne, jossa tehtiin merkittävä muutos ja varjoesittelijät eivät saaneet tästä tietoa, paitsi hyvin myöhään samana iltana kolmelta oli määräaika huomioille, mutta sitten tehtiin force majeure-poikkeus. EPP pyysi erillistä äänestystä. Tähän heillä on täysin oikeus tämän hyväksyn ja he pyysivät sitä ennen määräajan umpeutumista, mutta oli miten oli. Tätä asiaa ei sitten saatettu ihmisten tietoon. Sihteeristö käsitteli koko luetteloa ja ja toisista asioista myös oli tarkoitus puhua koordinaattorin kokouksessa koskien äänestyslista. Mielestäni silloin, kun on näin merkittäviä muutoksia tehty, niin se olisi pitänyt kaikille ilmoittaa eikö sitä olisi pitänyt lykätä koordinaattorin kokouksen jälkeen. Äänestyksen jälkeen ymmärsin, että monet, jotka äänestivät aamulla, eivät edes huomanneet, että oli tehty tällainen merkittävä muutos kompromisseihin. Ymmärrän kyllä, että sihteeristö oli hyvin vaikeassa tilanteessa tuossa, mutta olisi oikein hyvä, jos näin ei enää koskaan kävisi. Merci beaucoup, madame. Kiitokset, Rova Andersen, tästä huomiosta. Kirjan sen, että tämä tilanne ei tulisi jatkossa enää eteen. Se on kirjattu. Nyt jatkamme sitten esityslistalla. Käymme läpi kohdan yksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös direktiivin 96-53 muuttamiseksi aerodynamiikaltaan, energiatehokkuudeltaan ja turvallisuudeltaan parannettujen ohjaamien ohjelmien enimmäispituutta koskevien erityissääntöjen täytäntöönpanon määräaika. Ja tässä esittelijä saa puheenvuoron, eli minä. Alors cette directive, elle fixe... Tässä direktiivissä siis äh, tta ajoneuvoja varten äh, kun kyseessä ovat Euroopassa käytetyt ajoneuvot liikenteessä, niille määritellään enimmäis ulottuvuudet sekä kansallisessa että kansainvälisessä liikenteessä ja siinä määritellään siis sekä enimmäispituudet että enimmäispainot. Kyseessä on teksti, joka vaikuttaa kahteen asiaan. Ensinnäkin sen ympäristövaikutuksia ja toisekseen sillä on myös turvallisuuspuolen vaikutuksia kun no, näiden moottoriajoneuvojen ohjaamojen aerodynamiikkaa parannetaan, voidaan myös saada aikaan energiatehokkuusparannuksia. Kuitenkin ottaen huomioon rajoitukset, joita tuossa direktiivissä 96-53 on koskien enimmäispituuksia, on ollut aivan mahdotonta tehdä näitä parannuksia vähentämättä samanaikaisesti kuljetuskapasiteettia. Näin ollen vuonna 2015 kävi niin, että tämä 96-53 direktiivi, sitä muutettiin ja tarkoituksena oli parantaa näiden moottoriajoneuvojen kapasiteetteja ja turvallisuutta ja sallittiin mahdollisuus tehdä poikkeus näihin enimmäispituuksiin, mikäli tietyt edellytykset täyttyisivät. Tässä tekstissä kuitenkin meillä on tämä 9a-artiklaan kolmas kohta, direktiivissä 9653, niin sellaisena kuin se on muutettu direktiivillä vuodelta 2015, ja siinä säädetään kolmen vuoden eh, määräaikaa, eh, joka eh, koskee tätä mahdollisuutta poiketa näistä enimmäispituutta koskevista rajoituksista. Tämä sisältyy lainsäätäjien kompromissiin. Ottaen huomioon nykytilanne ja ottaen huomioon se, että maantieliikenteen hiilidioksidipäästöjen osuus on neljännes kaikista hiilidioksidipäästöistä, siis neljännes, todella paljon – kaikista EUn hiilidioksidipäästöistä ja että maantieliikenteen päästöjen arvioidaan kasvavan 6 prosentilla vuosina 2015-2030. Tässä tilanteessa komissio on katsonut, että, että olisi hyvä mahdollisimman pian hyödyntää näitä parannuksia, joita voidaan saada pidemmistä ohjaamoista. Tämä asia on todella tärkeä. Se on vahvistettu komission ehdotuksessa, joka koskee raskaiden tavaraliikenteen ajoneuvojen hiilidioksidinormeja, ja tämähän on ehdotus, joka on osa kolmatta liikkuvuuspakettia. Tulevien hiilidioksidinormien noudattaminen edellyttää, että käytettäisiin ja sovellettaisiin erilaista teknologiaa energiatehokkuuden parantamiseksi. Ja näihin kuuluu nämä aerodynaamiset ohjaamot, jotka ovat kaikkein tehokkain keino vähentää muun muassa ilman vastusta. Tämä ensimmäisenä asiana. Sitten toisena kohtana haluaisin vielä viitata tähän kolmen vuoden aikajaksoon. Direktiivissä todella säädetään tätä kolmen vuoden odotusaikaa aerodynamisia ohjaamoja ajatellen. Eli todella säädetään, että, että nämä ohjelmat otetaan käyttöön kolmen vuoden kuluttua päivästä, jona tyyppihyväksyntä koskeviin teknisiin vaatimuksiin tehdyt tarpeelliset muutokset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, niin artiklassa 9a3 kohdassa säädetään, että poistettaisiin tämä kolmen vuoden pituinen lykkäys ja asetettaisiin lyhyempi ja oikeasuhteisempi määräaika. Valmistelijana ehdottaisin, että olisi mahdollisimman pian voitava konkretisoida hyödyt, joita näistä aerodynaamisista ohjaamoista voidaan saada, kun ajatellaan raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuutta ja myös näkyvyyttä kuljettajille. Ja huomioiden myös muiden käyttäjien turvallisuus sekä kuljettajien turvallisuus ja työskentelyn mukavuus. Olisikin varmistettava, että tällaiset aerodynaamiset ohjaamot voidaan ottaa käyttöön ilman tarpeetonta viivästystä. Näin ollen ehdotan, että hyväksyisimme komission ehdotuksen ilman merkittävämpiä tarkistuksia, ehkä jotain pientä hienosääntöä, mutta ehdotan, että me hyvin nopeasti hyväksyisimme tämän tekstin niin, että jäsenvaltiossa voitaisiin ottaa se omaksi osaksi kansallista lainsäädäntöä paljon nopeammin kuin mikä tilanne tällä hetkellä on. Tässä esittely. Nyt annan puheenvuoron äh, muille valmistelijoille. Anna hyvää huomenta Iltapäivää, herra Marinescu. Oliko kotimatka hyvä? Olkaa hyvä, teillä puheenvuoro. Uh, Oikein paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset myöskin tästä kattavasta alustuksesta ehdotukseen liittyen. Ymmärrän, että ette halua tehdä komission ehdotuksen minkälaisia muutoksia, mutta minä haluaisin sellaisen kuitenkin ehdottaa. Meidän tulisi lykkäystä jatkaa jotta ei tässä syntyisi ongelmia kilpailuun liittyen. Asiasta on keskusteltu jonkun verran. Kahdeksan kuukauden ehdotus sopii ilmeisesti lähestulkoon kaikille. Eli ei hirveästi huomioitavaa kilpailuun liittyen. Tässä on riittävä siirtymäaika valmistajille varattuna – ja, mutta kuitenkin ehdottaisin tätä kahdeksan kuukauden aikaa hyvänä kompromissina. Siis Kiitos. Rasis, olkaa hyvä. Obrigado, senhora presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Olemme aivan samaa mieltä komission ehdotuksesta ja sellaisenaan olemme samaa mieltä esittelijän kanssa hänen ehdotuksestaan. Kuten sanoitte, ympäristö- ja turvallisuussyistä – on tärkeää, että tämä saadaan niin nopeasti kuin mahdollista voimaan, ja siksi olemme täysin samaa mieltä teidän esittämänne mietinnön tekstin kanssa. Äänestämme tämän mukaisesti. Kiitos. Kiitos. Edustaja Esis. Ensuite, Monsieur Lundgren, la parole Sitten edustaja McGrill. Well, I don't have very, very much to add because... Uh, No ei paljon hirveästi lisättävää, sillä kaikki mitä sanoitte pitää paikkansa. Tämä on tehokkain tapa vähentää tai pienentää polttoainekulutusta, eli käyttämällä aerodynamisia ohjaamoja. Eli tässä mekään, eli ECR, ei halua esittää mitään sen kummempia tarkistuksia. Kiitos. Edustaja Maisner, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset myöskin tästä ehdotuksesta. Täytäntöönpano on varmaan ihan selvä pässiliha. Minä olin aikanaan Alden esittelijä ja mehän totesimme jo silloin, että uudenlaiset ohjaamot ovat turvallisempia myöskin jalankulkijoille ja pyöräilijöille, mikäli tulee tällainen yhteentörmäys. Nämä ovat myöskin taloudellisempia vaihtoehtoja juuri tästä virtaviivaisuudestaan johtuen. Mutta alkuunhan me sanoimme, että nämä ohjaamot on testattava ja siksipä kolmen vuoden lykkäys ja nyt täytyy panna täytäntöön nämä ehdotukset. Mutta yksi kysymys komission suuntaan. Olen nimittäin hiukan pettynyt tilanteeseen. Aikanaan sanottiin, että kyse ei ole vain ainoastaan ohjaamo määräysten täytäntöön panosta, koska ne ovat ympäristöystävällisimpiä ja muutenkin parempia. Kyse oli myöskin yleisesti näistä pidemmistä rekoista. Ne eivät ole kaikkia miellyttäviä, mutta me tiedämme, että ne voivat olla taloudellisestikin hyviä, joten pitäisikin olla mahdollista EU-ssa ja rajat ylittävällä tavalla käyttää näitä pidempiä rekkoja. Tämä on vielä avoinna oleva kysymys. Kansainvälisellä näyttämöllä tämä on mahdollista, mutta rajat ylittävä liikenne ei ilmeisesti onnistu. Eli tämä oli hiukan epämääräinen ratkaisumalli. Eli tällainen rajat ylittävä liikenne onnistuu vain ainoastaan, mikäli molemmat jäsenvaltiot sen hyväksyvät. Mutta asia jätettiin avoimeksi ja sanottiin, että kyllä vastaus tulee vielä tälläkin lainsäädäntökäydellä, mutta eipä ole vielä mitään näkynyt. Haluttiin vain katsoa, mikä on kansallisella tasolla tilanne. Se ei sinänsä liity tähän komission tekemään ehdotuksen, sen tiedän oikein hyvin, mutta se liittyy myöskin näihin mittakysymyksiin, joten kysyisin komissiolta, että mikä on tilanne, kun kerran meille aikanaan lupasitte tähänkin liittyen enemmän infoa. Kiitoksia. Merci beaucoup, madame. Kiitos. Seuraavaksi komissio. Rova Werner, olkaa hyvä. Thank you, thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtajan valmistelija. Tästä asiasta voin puhua hyvin lyhyesti. Haluaisin kiittää teitä ja varjoesittelijöitä tuesta tälle ehdotukselle niin, että hyväksyttäisiin komission teksti ilman tarkistuksia. Tämä on todella tärkeää niin, että voidaan saavuttaa hyöty, jota näistä pyöreämistä, aerodynaamisimmista kuorma-autojen ohjelmistoista tulisi. Se lisää kuljettajien näkyvyyttä ja näin parantaa, parantaa muidenkin tienkäyttäjien turvallisuutta ja tietenkin se tuo myös energiatehokkuutta ja parantaa aerodynamiikkaa ottaen huomioon kysymyksen eh, arkaliluonteisuus, nämä mitat ovat vähän sellainen asia. Olemme tehneet hyvin rajoitetun ehdotukset niin, että juuri päästäisiin eroon tästä lykkäyksestä, koska emme halunneet avata keskustelua laajemmalle monimutkaisimpiin kysymyksiin. Kaikki valmistajat ovat olleet hyvin tiukasti mukana määrittelemässä näitä uusia tyyppihyväksyntäsyyntejä. Se merkitsee, että valmistajat ovat täysin tietoisia tilanteesta, eikä kukaan saa tällaista äh, ensimmäisen liikahtamisen etua, vaan kaikki ovat samalla linjalla. Uskomme, että on hyvä ottaa, saada tämän voimaan ja täytäntöön pantavaksi mahdollisimman nopeasti. Äh, edustaja Meisneristä tutkin asiaa ja palaan tähän. Meillä ei ole mitään toista oikeudellista ehdotusta tässä asiassa, mutta viittasitte lähinnä siihen, että selvitettäisiin rajan ylitykset, kun kyseessä on kaksi myötämielisten jäsenvaltiota. Tästä asiasta palaan asiaan vielä kahden keskisesti teidän kanssanne. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Rova Werner, minä voisin vastata herra Marineskulle tässä. Tämä mahdollinen aika. Ai, äh, edustaja Meissner. Yksi lisäys niin, ensinnäkin tarkennus tähän rajat ylittävään liikenteeseen, se jäi avoimeksi, mutta sen lisäksi vielä muistan, että kollega Karamitsos lupasi, että uusi ehdotus tulee, kunhan on selvitetty, minkälaisia kokemuksia kerätään eri jäsenvaltioissa näistä jättirekoista ja voidaanko niitä käyttää kaikkialla – mikäli jäsenvaltiot eivät sitä halua. Tämä puuttuu kokonaan. Kuten sanottu, tämä luvattiin aikanaan. Tämä ei ole varmaankaan teidän syynne, mutta ihan yleisesti vain halusin tätä komissiolta tiedustella. Kiitos, edustaja Meisner. Minä vastaan nyt. Kahdeksan kuukauden aika, mistä Marinesku mainitsitte. Voitaisiin harkita sitä, mutta minä haluan vain sanoa, että jossain vaiheessa se pitää, sitä pitää sitten soveltaa voidaan neuvotella asioista, mutta tämän täytyy olla enimmäisaika, enempää ei voida antaa. Ja puhutaan siitä pikapuoliin. Toinen asia vastatakseni eh, edustaja Maisnerille. Ymmärrän kysymyksen asettelun. Ne, minä en pidä näistä, en pidä edes tästä sadasta, mutta en pidä näistä megarekoista – jättirekoista, mutta nopean täytäntöönpannamisen aikansaamiseksi näiden jättirekkojen suhteen pitää saada toinen teksti. Se ei koske tätä asiaa, koska jotta me pääsisimme molemmissa asioissa eteenpäin, nämä pitää pitää erillään. Minusta meidän pitäisi hyväksyä tämä teksti nopeasti ja sitten seuraavalla toimikaudella edustaja Maisner, ottaisitte tämän jättirekka-asian esille, koska totta kai se on tärkeä asia ja sitä pitää käsitellä, mutta aika on rajallinen ja nyt tässä siitä ei ole kyse. Muistuttaisin, että tarkistusten jättöaika on 20.11. puolen päivän mennessä. Hyvä. Jatkamme seuraavaan aiheeseen. Kyseessä on asetusehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, sosiaalirahasto plussaa, kohesiorahastoa, Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt. Edustaja Solotovski olisi saanut tässä puheenvuoron. Hän ei ole täällä kuitenkaan Äh, herra Zlotowski on matkalla tänne, eli odotamme, että hän saapuu paikalle ja siirrymme seuraavan esityslistan kohtaan. Ahaa, herra Siilekään ei ole täällä. No niin, arvatkaa mitä. Odotamme Zlotowskia tässä hetken. Hän on tässä rakennuksessa jo ja tulossa tänne.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 Eli on peut reprendre notre... No niin, voimme jatkaa työskentelyä. Edustaja Zlotowski asettuu paikoilleen. Olkaa hyvä, asettukaa paikoilleen. Oliko hyvä paluu tänne Brysseliin? Hyvä. Edustaja Zlotowski, saatte puheenvuoron, saatte esitellä tekstiänne ja sitten varjoesittelijät saavat puheenvuorot myös sekä komissio ja sen jälkeen vielä esittelijä. Olkaa hyvä, herra Zlotowski. Merci, madame la présidente. Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen oikein pahoillani, kun olen vähän myöhässä. Liikenne, ruuhka Brysselissä. Tämän aiheutti. Bardzo podziękować wszystkim sprawozdawcom cieniom z wszystkich grup politycznych. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja poliittisia ryhmiä aktiivisesta osallistumisesta tämän valiokuntamme lausunnon valmisteluun. Olemme tehneet 158 tarkistusta. Tämä osoittaa, kuinka kiinnostavana pidämme tätä työtä. Olen yhtä mieltä monista näistä ja haluaisin kiittää näistä tarkistuksista, jotka vahvistavat äh, kantaamme koskien tätä äh, yhteistä asetusta ja näitä uusia rahastoja. Jotkut näistä tarkistuksista menevät kuitenkin tämän valiokunnan toimivaltuuksien yli. Ja niistä varmaankin eri, äänestetään erillisenä eikä kompromissien sisällä. Kompromississa keskityn avainkysymyksiin ja niihin aloihin, jotka suoraan koskevat maantien liikennettä ja muut asiat jäävät kompromissien ulkopuolelle. sisällön puolelta teknisesti en oikeastaan tiedä, kuinka tämän 104 kohdan kanssa toimisi. Se koskee näitä kohesiorahaston siirtoja. Tässä on hyvin erilaisia kantoja. Mitä tulee tähän 70-30 suhteeseen, kollegat edelleen tekevät työtä tämän Tranin ja Itren yhteisen ehdotuksen kohdalla verkkojen Eurooppa-ohjelman osalta meidän kantamme pitäisi olla johdonmukainen. On tärkeää, että meillä on hyvät kompromissit ja johdonmukainen kanta. Toivomme, että voimme taata se, mikä on kirjattu tähän artiklaan 104. Odotamme myönteisiä neuvotteluja tässä asiassa. Esittelen kompromisseja niin, että teillä on vielä aikaa tutustua niihin ja luotan rakentavaan yhteistyöhön. Olemme tehneet parhaamme. En pyrkinyt tekemään nopeasti työtä tässä. Paljon kiitoksia, herra Slotowski. Aloitamme sitten sitten varjoesittelijöistä Claudia Schmidt, jota edustaa Wim van de Kamp. kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Toden totta, minulla on tänään ilo ja kunnia edustaa täällä kollega Claudia Schmidtia. Hän on palaamassa työmatkalta Kiitokset edustaja Slotovskille tästä selkeästä alustuksesta. Mehän etsimme uutta monivuotista rahoituskehystä ja uutta verkkojen Eurooppa-välinettä ja uutta aluetuki rahaa. Euroopan tuomioistuimen kriittinen kertomus liittyy varojen tehokkaaseen käyttöön, kuten muistatte. Olemme samaa mieltä, että verkkojen Eurooppa-välineen rahat on käytettävä kohesiomaiden hyväksi, mutta komissio haluaakin lisätä tekstiin kilpailukykyyn liittyvän kriteerin, eli tämä 70-30 prosenttia. Sanottakoon suoraan, että meidän ryhmässämme kaikki eivät ole aivan täysin samoilla linjoilla, ja mielenkiinnolla jäänkin nyt odottamaan sitä, minkälaisen kompromissin kosmas tästä onnistuu sorvaamaan. Tarkoituksenahan on, että kohesiorahat ovat vain ainoastaan kohesiorahoja. Herääkin kysymys, että voidaanko kilpailuelementtiä käyttää ikään kuin varojen jako kriteerinä. Nykyinen sääntö, eli kolmen vuoden sisällä raja, rahat on käytettävä. Jos ei, niin sitten tämä siirtyy yleiseen pottiin. Minun mielestäni tämä on parempi lähestymistapa kuin tämä kilpailukriteerin käyttö, mutta kollega Schmidt, joka on sekä Tranissa että aluekehitysvaliokunnassa varjoesittelijänä, hän peräänkuuluttaa enemmänkin tätä kilpailukykyelementtiä, joten on, toivon Kosmakselle ja muille onnea kompromissia etsittäessä, mutta olen samaa mieltä hänen kanssaan sen suhteen, että Tran-valiokunta voisi kyllä esittää oman ehdotuksensa, jottei tämä jää regi- tai budjettivaliokunnalle, koska muuten ratkaisun löytyminen meneekin hiukan hankalammaksi. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos, Wim van de Rasis. Kiitos, puheenjohtaja. Kuulimme keskusteluja nyt jo aiheesta – muutamia viikkoja taaksepäin ja teimme selväksi silloin, missä me tarvitsemme muutoksia, missä kohdin komission tekstejä pitäisi muuttaa. Siksi olemme tehneet tarkistuksia, jotta pääsemme tavoitteeseen edistää parempaa konvergenssia alueiden ja valtioiden välillä ja tarvittavat resurssit varattuna budjettiin. 40 mm, prosenttia kohesiorahastosta menisi tähän eurooppalaiseen tavoitteeseen. Mielestäni se on liian alhainen tavoite, sitä ei pitäisi hyväksyä parlamentissa. Meidän on myös varmistettava, että komission ehdotus missä maat kilpailevat 30 prosentista rahoitus varoja, joita siirretään kohesiorahastosta, että tällainen poistetaan. On varmistettava, että meidän pitää pitää kiinni rahoitusasetuksen yhteisrahoitusmäärästä ainakin vähemmän kehittyneillä alueilla niin, että siellä voidaan toteuttaa myös köyhemmillä alueilla hankkeita, jotka ovat erityisen riippuvaisia näistä hankkeista. Ja sitten on varmistettava, että rahat käytetään sillä tavalla, että saadaan kestävää liikennettä aikaan kestäviä kuljetuksia ja että Eurooppa voi noudattaa Pariisin sitoumuksiaan. Meidän on saatava määräenemmistö neuvostossa, kun puhutaan rahoituksen keskeyttämisestä ja määräenemmistö äänestäminen on asia, jota on tutkittava lähemmin näissä puitteissa. Komission on mahdollistettava se, että keskeytetään rahoitukset niiden valtioiden osalta, jos ne eivät käytä mm, oikeusvaltioperiaatetta ja tätä suoraa määrärahojen määräämistä. Mielestämme tämä menee vastoin niitä periaatteita, joihin Euroopan unioni nojaa Olemme sitä mieltä, että on sellaisia alueita, joissa yksinomainen jäsenvaltioiden toimivalta on kyseessä ja monissa tapauksissa on sellaisia tekijöitä, jotka liittyvät tähän ei pelkästään poliittiset valinnat, joita valtiot tekevät, jotka ovat johtaneet sellaisiin tilanteisiin, missä me olemme, me ja ryhmänä ja kollegat olemme valmistelleet tarkistuksia ja kuten esittelijä sanoi, osa näistä kompromisseista on jo osapuolten välillä saavutettu, mutta on edelleenkin näkemyseroja tietyin kohdin, erityisesti mitä tulee siihen, rikotaanko oikeusvaltioperiaatetta. Se on periaatteellinen kysymys. Kuitenkin puolellamme tätä esitystä ja olen varma, että saamme myös muilta parlamentin ryhmiltä tukea tähän. Kiitos. Kiitos, herra Esis. Sitten edustaja Rike, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. No, tässähän ehdotetaan, että siirrettäisiin varoja verkkojen Eurooppa-välineeseen. Tämähän sopii yhteen liikennevaliokunnan ajatusten kanssa. Meillähän on tässä menoa liikenneasioita mukana tuossa välineessä – Tämä kahdeksan prosentin EAKR-varojen siirtäminen suoran hallinnointiin verkkojen Euroopan välineeseen, tämä sopii yhteen sen, sen kanssa, että verkkojen Euroopan välineestä puuttuu varoja, tarjous pyyntöjähän on tullut enemmän kuin mitä on varoja. Ja toisaalta Tähän liittyy kapasiteetti Saattaa valmiiksi näitä t verkostoja Mehän tiedämme, että ne edellyttää yli 500 miljardia euroa varoja, eikä meillä näitä ole. Tästä siis lähinnä oli kyse, eli tästä prosenttimäärien jakamisesta, ja todellakin siitä on syytä vielä puhua esittelijän kanssa – Liikennevaliokunta on siis sitä mieltä, että olisi parempi saman tien kohdentaa varat eh, eurooppalaista lisäarvoa tuoviin hankkeisiin ja tehokkaampaan hallinnointiin. Tämä ehkä on tämä kaikkein tärkein asia. Kiitos edustaja Rike. Sitten Euroopan komissio. Olkaa hyvä. Ai, herra Marinesku, anteeksi, en huomannut teitä heti. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja kiitokset näistä kommenteista. Haluaisin palata tähän kuuluisaan komission ehdotukseen koskien 70-30 prosenttia verkkojen Eurooppa-välineeseen liittyy minun ja kollega Telitskan ehdotus Tranin nimissään on se, että pidetään kiinni tästä lopullisesta edunsaajasta, mutta lyhennämme tätä kautta kahteen vuoteen, eli kahden vuoden ajan jäsenvaltiot voivat käyttää kohesiopolitiikan kohesion varoja. Tämä on ihan normaali lähestymistapa. Ja kahden vuoden jälkeen käyttämättömät rahat käytetään kilpailukykykriteerin pohjalta kohesio maiden hyväksi. Se olisi mielestäni paras kompromissi, sillä näin huomioitaisiin monet seikat. Ensinnäkin kohesiovarojen laskenta. Kaikkihan perustuu BKT, hen, eli otetaan huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden taloudellinen tilanne ja köyhyyskysymys, ja sitten jäsenvaltioilla on mahdollisuus käyttää näitä rahoja kohesiopolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Tiedätte, että kohesiorahaston varoja pitäisi käyttää vain ainoastaan ympäristö- ja liikennehankkeisiin ja liikennepuolella keskusväyliin. Lisäksi me pyydämme komissiolta eräänlaista kehystä työohjelman liittyen – Minä uskon, että näin jäsenvaltiot voisivat paremmin valmistella omat hankkeensa. Voisikohan esittelijä kertoa, mitä hän on ehdotuksestani mieltä? Sillä mielestäni tässä on jäänyt epäselväksi se, että EAKRstä pitäisi rahoittaa vain ainoastaan kattavia verkkoja ja kohesia rahaa vain ainoastaan ydinverkkohankkeisiin, koska näinhän pitäisi tehdä, jos halutaan saada liikennealalle paras mahdollinen hyöty irti. Kiitoksia. Kiitokset, edustaja Marinesku. Ennen kuin annan herra Kilandille puheenvuoron Vimpannekamp. Rouva puheenjohtaja, minä olen iloinen voidessani edustaa täällä Claudia Schmidtiä. Hän toimii kansanpuolueen varjoesittelijänä, mutta yhtä lailla edustan täällä Dieter Koch ja hän on valiokuntamme varapuheenjohtaja. Ja kollega Koch on laatinut tarkistuksen 35 ja siinä hän viittaa kuljetus- ja liikennealan turvallisuustilanteeseen. Eli kollega Slotovskilta kysyisin Kohin nimissä 35, tarkistukseen 35 liittyen. Eli tämä on Dieter Kohin liikenneturvallisuuteen liittyvä tarkistus. Eli mitä olette tästä mieltä? Kiitoksia. Kiitokset, Hervin van de Kamp. Ei ole enää muille EPPn jäsenille kysymyksiä vai onko? Ei, hyvä. Eh, Regiland, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair, and thank you for the opportunity. Kiitos puheenjohtaja, kiitos mahdollisuudesta puhua täällä tänään. Kiittäisin ensinnäkin esittelijää tunnustuksesta, jonka hän antaa komission pyrkimyksille yksinkertaistaa ja saada eh, kohesiopolitiikkaa ja rahoitusta joustavammin käyttöön jotta vähennettäisiin hallinnollista taakkaa sekä edunsaajien että hallinnon osalta ja että samalla säännönmukaisuus ja oikeusmenoissa ylläpidetään. Muutamia lyhyitä ajatuksia vastauksiksi. Muutamia kommentteja esitettiin pienemmästä yhteisrahoitusosuudesta, jota komissio ehdottaa osana tätä asetusta Tässä on kyse siitä, että varmistetaan korkea investo- investointiaste. Mitä korkeampi yhteisrahoitus, sitä vähemmän jäsenvaltiot investoivat ja siksi kokonaisinvestointipotti pienenee. Ja me haluamme maksimoida tässä koko investoinnin määrän kohesiopolitiikkaan myös kuljetuksen ja liikenteen alalle. Huomioin keskustelun, jota käytiin siirrosta verkkojen Eurooppaa välineeseen äh, varojen siirtämisestä ja toivotan onnea kompromissien löytymiseen esittelijälle ottaen huomioon, kuinka erisuuntaisia tarkistuksia asiasta esitettiin. Ei yllättänyt teitä kuulla komission puolelta, että alkuperäinen komission ehdotus on tasapainoinen. Se ylläpitää sen siirron, määrä, mikä meillä on 2014-2020. Se on toiminut tähän asti hyvin. Olemme sitä mieltä, että lisäkilpailu erityisesti ohjelmakauden alkuvaiheessa johtaisi hankkeisiin, jotka olisivat nopeammin rahoitettavissa ja näin tuloksia saataisiin kentälle sitten myös hyödyttämään Euroopan kansalaisia nopeammin. Herra Marinesku korosti sitä, että kohesiorahasto keskittyy nimenomaan ydinliikenneverkkoon, kun taas tässä tämä toinen on laajempi toimialaltaan ja se eh, juuri selittää, miksi me emme halua aluekehitysrahastosta siirtää mitään verkkojen Eurooppaan ja keskitymme kohesiorahastoon niin kuin olemme tehneet tällä ohjelmakaudella 2014-2020. Vielä lyhyesti sitten liittyen oikeusvaltioperiaatteeseen, joka täällä taas otettiin esiin muutaman kerran. Voin turvallisesti sanoa, että minulla ei ole paljon lisättävää tähän asiaan sen vuoksi ensinnäkin, että se ei kuulu minun toimivaltaani, mutta toisaalta myöskään, että se ei osu tämän asetuksen mm, soveltamisalaan. Yhdessä johdantosan lausekkeessa siitä mainitaan, mutta tämä oikeusvaltioperiaate ei ole paikallaan sektorikohtaisessa lainsäädännössä, vaan aivan muualla. Kiitän. Kiitos, herra Kiilan. Herra Zlotowski, olkaa hyvä. Szanowni Państwo, bardzo krótko będę starał się uwzględnić. Kiitoksia. Pyrin nyt ottamaan huomioon nämä kaikki kommentit ja tarkistukset huomioiden liikennejärjestelmien toimivuus ja nämä muutkin tarkistukset. Niistä voidaan äänestää erikseen. Tämä Kohin tarkistus 35. Siihen kiinnitän erityistä huomiota. Marineskun ehdotus on kiinnostava ja ansaitsee toki tiettyä pohdintaa. Työstän nyt kompromisseja ja esittelen ne teille heti, kun vain pystyn ja kiitän teitä tästä työstä tähän asti. Kiitos edustaja Slotowski. Tästä äänestetään 15. marraskuuta Strasbourgissa. Jatkamme sitten kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt. Kyseessä ovat siis linja-autot. Tässä esittelijänä on Robert Siile. Olkaa hyvä. Yes, thank you, Karim, dear colleague. Kiitokset rouva puheenjohtaja, arvon kollegat. Tarkoituksena on varmistaa, että liikennealan yrittäjillä on yhtäläiset mahdollisuudet päästä markkinoille. Tämä on poliittisluonteinen asia. li- linja asiat ovat erittäin tärkeitä asioita ja asian kehittymistä seurataan hyvinkin tarkkana ja siksipä näitä tarkistuksiakin on esitetty lähes 400 kappaletta. Mitä yritämme tässä oikeastaan saada aikaiseksi? Ensinnäkin ryhmittäisin toivomukset siten, että kansalliset markkinat pysyisivät lähes täysin suljettuina. Toinen ryhmittymä puoltaa sellaista lähestymistapaa, joka on varauksellinen suhteessa komission ehdotukseen. Eli tässä yritetään löytää hiukan joustavampi lähestymistapa, mutta sitten kolmas ryhmä, joka on tyytyväinen komission ehdotukseen ja haluaa vapauttaa markkinoita vielä entisestään. Joten ihan lyhyesti tärkeimpiin asioihin, joihin me yritämme varjoesittelyiden kanssa sorvata kompromisseja. Ensinnäkin tämä PSO-velvoite on olemassa kolme ryhmää, jotka tähän ovat ottaneet kantaa. Tästä on keski, keskusteltu paljon myöskin sidosryhmien edustajien kanssa ja hekään eivät ole aivan täysin samoilla linjoilla. Eli osa haluaa pitää kiinni PSO-lausekkeista, toiset taas eivät. Mutta keskustelussa kävi kuitenkin ilmi, että lähinnä liikenneministeriön väki haluaa pitää järjestelmän nykyisellään. Eli Tämän muistan monista keskusteluista, mutta minä uskon, että me löydämme toimivan, joustavan kompromissin. Me emme halua rikkoa toimivaa järjestelmää, mutta silloin kun kyse on julkista hankinnoista, niin sitä tulee tukea. Lisäksi mitä tulee terminologiaan, niin siinäkään emme ole aivan täysin samoilla linjoilla. Nyt kuitenkin kyse on näiden terminaalien määrittelystä, eli tilanne on hiukan toisenlainen. Tässä voidaan ehkä toimia niin, että huomioidaan kansallinen lähestymistapa. Sitten sääntelyviranomaiskysymys. Kompromissio hämöttää, mutta kaikki eivät ole kuitenkaan samalla linjoilla. Tässä halutaan kuitenkin peräänkuuluttaa komission lähestymistapa. Jäsenvaltiot voivat itse päättää, miten asia hoidetaan, mutta me tiedämme, että kyse ei voi olla samasta viranomaistahosta joka hoitaa kilpailutuksen, koska muuten se ei voi toimia riippumattomana tahona. Eli me yritämme tähän liittyen löytää toimivan ratkaisumaan. Mitä tulee taas kabotaasiin, tästä voisin puhua tuntitolkulla. Muistan monet kommentit siihen liittyen, että bussi- ja linja alalla kapotaasi toimii hyvin, toiset taas ovat aivan eri mieltä, mutta ehkäpä kultainen keskitie löytyy sieltä, että keskitytään tähän rekisteröintivaatimukseen. Eli jos riittävän nopeasti tällainen rekisteröinti tehdään, niin silloin ei voida puhua oikeastaan laisinkaan kapotaasista toisin kuin jos tämä rekisteröitymisaika menee paljon pidemmäksi. Yleisesti ottaen voin kuitenkin todeta, että olen kiitollinen eri ryhmien varjoesittelijöille käymistämme keskusteluista. Joitakin kokouksia on vielä tulossa Strasbourgin kokouksen jälkeen. Me pohdimme vielä sitä, että mitenköhän tämä prosessi voi jatkua. 13. marraskuuta on seuraava kokous, sitten vielä joulu- ja tammikuussa Tranissa 20. 20 päivän hujakoilla, tammikuuta siis kokous, joten kyllä tässä on riittävästi aikaa tarjolla. Kiitokset varjoesittelijöille, jatkamme työtämme ja uskon, että löydämme toimivan kompromissin. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur Robert Zille. Kiitos, edustaja Zille. Sitten Wim van de Kamp, de Grande Pasqualin puolesta. Eh, mevrouw de voorzitter. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia kollega De Grandes ei päässyt paikalle tähän meidän ylimääräisen kokouksemme. Hän pyysikin minua kertomaan seuraavat terveiset. Kollega De Grandes haluaa kiittää esittelijää hänen suuresta, suuresta ymmärtämyksestä koko prosessin aikana ja halusta huomioida kaikki kaikki lausunnot. Ja kuten kollega Siile totesi, niin tämä on kyllä kinkkinen asia kokonaisuus Kolme kokousta on järjestetty aiheeseen liittyen ja viimeisessä esittelijä esitti 20 tarkistusta pyrkien varmistamaan, että tärkeimmät asiat huomioidaan. Kollega De Grandes ilmoitti minulle, että varjoesittelijän kokouksessa lukuisat asiat tulivat esille ja esittelijä sekä varjoesittelijät pyrkivät löytämään ratkaisumallin keskeisimpiin kysymyksiin, kuten tähän sääntelyviranomaisasiaan tai sitten tähän sadan kilometrin toimilupa-asiaan liittyen. Kinkkisen kysymys, kuten tiedätte, liittyy kahdeksan artiklaan. Eli toimilupa, menettely, asiat hoidetaan kyseisessä artiklassa tiedätte, että komission ehdotuksessa ehdotetaan, että rajoituksin lähestymistapa avataan, mutta tämä saattaa vaikuttaa eri jäsenvaltioihin eri tavalla. Ja siinäpä se ongelma piileekin. Esittelijöiden täytyy löytää konsensus sen osalta, että pitää huomioida kansalliset erityispiirteet, mutta samalla ottaen huomioon sisämarkkina ratkaisumalli, jota olemme aina peru, perään kuuluttaneet. Meidän täytyy löytää kompromissi, jotta saamme avoimemman, turvallisemman ja taloudellisemman järjestelmän aikaiseksi. Tieliikenne on unionin talouden selkäranka ja on omiaan luomaan työpaikkoja ja bussihan on paras mahdollinen Äh, kuljetusmuoto. Tässä asiasta äänestetään TRAN-valiokunnassa 22. tammikuuta. Jotkut ovat sitä mieltä, että meillä on riittävästi aikaa tarjolla, mutta muistakaa, että aihe on hyvin hankala ja siksipä siihen täytyykin panostaa kaikki voimat. Kollega de Grandesin puolesta haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat muuttaneet tekstiä ja kollega De Grandes on valmis jatkamaan keskusteluja. Eli tarkoituksena on löytää paras mahdollinen sopimus. Kiitoksia. Oh, no. Merci beaucoup, monsieur Paljon kiitoksia. Sitten seuraava puhuja joutui toiseen valiokuntaan ja Andersen eh, edustaa häntä. Edustaja Andersen, olkaa hyvä. Kiitoksia, olen Koren Bashev tässä tilanteessa. Hän ei päässyt paikalle. Hän on hyvin ja hän joutui lähtemään ITRE-valiokuntaan. Hän on siellä varsinainen e, jäsen, eikä hän voinut olla sieltä pois. Hänen näkemyksistään siis, hänen mielestään olisi pidettävä huoli kansallisella ja kansainvälisellä tasolla näistä linja-autopalveluista ja, ja ja, liike- ja julkisen palvelun tarjoamisesta näiden kahden direktiivin mukaisesti. Tarvitaan johdonmukaisuutta tässä lainsäädännössä. Ja se on hyvin tärkeää. Hän onkin ehdottanut, että tehtäisiin poikkeus asetuksen soveltamiseen, koska kyseessä on sisäisten markkinoiden vapauttaminen. Hänen mielestään nämä kaksi asetusta ovat ristiriitaisia Ehkä muutkin kollegat ovat esittäneet samantyyppisiä huomioita eri tarkistuksissa. Hän ehdotti esittelijälle, että että oikeuden yksikkö ratkaisi tämän ongelman koskien näitä asetuksia, koska tässä on ohjeita ausia, jotka koskevat linja markkinoiden vapauttamista ja, ja aikaa on nyt hieman lisää. Se pitäisi auttaa näistä toimilupamenettelyistä. Hän on ehdottanut joustavaa menettelyä niin, että jäsenvaltiot voisivat valita, vapauttavatko ne markkinat vai eivät. Hän siis ehdottaa, että poistettaisiin tämä 100 kilometrin raja, koska se ei vastaa jäsenvaltioiden välisiä eroja, kun otetaan huomioon sisämarkkinoiden ja maantieteelliset erot. Kukin jäsenvaltio voisi itse määritellä tämän rajan, ja monet SNDR-jäsenet ovat yhtä mieltä. Jäsenvaltioiden olisi myös voitava harkita tätä vapauttamista ja kompensoida julkisen palvelun kustannuksia, mikäli kyseessä on kannattamattomat reitit. Ja tässä on mahdollisuus joko käyttää maksuja tai sitten julkisia tukia ja valtion budjetista. Hän on tar- tarkastellut kollegoiden tekemiä tarkistuksia, joilla on esi- eri näkökohta ja hän, hän, hän ehdottaa kolmaa ryhmää täys, tä, täydellinen vapautuminen, osittainen va, vapautuminen tai markkinoiden vapautuminen, jossa on sääntöjä, joilla taetaan palvelusopimusten toteuttaminen. Tämä saattaisi olla tuntua hyvä idea kompromissille. Sitten ne sääntelyelimestä hän ehdottaa, että poistettaisiin jäsenvaltioiden velvoite perustaa uusi sääntelyviranomainen. Suurimmassa osassa jäsenvaltiota liikennemarkkinoista vastaan jo tietyt viranomaiset, joten ei ole tarpeen luoda uutta kallista sääntelyviranomaista, joka tuo paljon hallinnollisia kustannuksia. Hän on yhtä mieltä esittelen kanssa sitä, että tietenkin tarvitaan riippumaton vastuviranomainen ja, on, ja tämä varmasti järjestyy lisäämättä byrokraattisia kustannuksia. Kavotaan sinne näkemykset. Tiedättehän ehdottaa yhdenmukaista näkemystä sekä rahti- että matkustajaliikennettä varten olisi yhdennettävän lähestymistapa. Monet ko- kollegat ovat hylänneet komission ehdotuksen, joka koskee kabotaasin vapauttamista. Sitten terminaalista hänen mielestä olisi tehtävä poikkeus tähän 640 alueeseen. Monet kollegat ovat samaa mieltä, kun katsotaan tarkistuksia. Sitten omista tarkistuksista, tai hän ei käsitellyt näitä terminaaleja, mutta Lucy Andersonia hänen mielestään pitäisi tukea. Hän pyrkii vähentämään terminaalioperaattoreiden hallinnollista taakkaa. Ja täällä on myös tarkistuksia Telitskalta ja Rikeeltä koskien samaa asiaa. Sitten tästä, va, va, tästä velvoitteesta sijoittautua jäsenvaltioon pitäisi pohtia sitä, öö, millaisia lupia tässä vaaditaan, niin siellä jäsenvaltioissa. Tästäkin aiheesta on tarkistuksia ja kiitoksia tästä. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia tästä, edustaja Andersson. Edustaja Ulkov, olkaa hyvä. Thank you. Sorry for being... Kiitos ja anteeksi, että saavuin myöhässä. Olen iloinen, että pääsin tänne kuitenkin, että voin puhua tässä ruotsiksi ja kertoa asiasta. Tämä on erittäin tärkeää lainsäädäntöä. Satoja tuhansia linja-autokuljettajia koskeva lainsäädäntökappale. Ja minusta tämä on hyvin tärkeä tehtävä meille varmistaa, että työehdot linja-autoajajien osalta ovat hyviä. He saavat kunnon palkan, joka sopii yhteen kuljetus tai sen maan kanssa, missä he työskentelevät ja tietenkin tieturvallisuus on ensisijaisessa asemassa. Meillä täytyy olla toimiva linja autoliikennemarkkina liikennemarkkina. Meillä on hyvät ehdot kuljettajille ja turvallista ei niin, että me äm, tätä työehtoa jotenkin poljemme ja heikennämme työehtoja. Siksi olemme sitä mieltä, että meillä täytyisi olla linja-autoyhtiön edustaja siinä maassa, missä tätä kuljetusta harjoitetaan niin, että viranomaiset voivat olla yhteydessä tähän henkilöön, että varmistetaan, että sääntöjä noudatetaan. On ollut paljon linja-auto-onnettomuuksia viime vuosina Euroopassa, kamalia tapahtumia. Ihmisiä on vammautunut ja kuollut näissä onnettomuuksissa ja tämä vain korostaa, kuinka tärkeää on säännellä linja-autoliikennettä. On myös tärkeää, että kapotaasiliikenne myös linja-autojen piirissä ähm, säännellään niin, että kabotaasia sallitaan vain kansainvälisessä liikenteessä. Kiitän odotan keskustelun jatkoa. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä asia ja tällaisia asioita juuri meidän tässä valiokunnassa on käsiteltävä. Kiitän. Merci beaucoup. Kiitokset. Kyseessä oli työllisyys- ja asianvaliokunnan puheenjohtaja. Kiitokset, että olette täällä. Seuraavaksi vähän unohdinkin tässä. Pahoittelen siitä. Herra Rike, puheenvuoron teille. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä sovittelutyöstä aiheessa, joka on todellakin hieman arkaluontoinen ja jossa on erilaisia kantoja, jotka liittyvät kansallisiin historiaan ja on paikka, jossa liikenne, linja-auto ja busjärjestelmät ovat olennainen osa julkista liikennettä. Siellä tietenkin on suurta vastarintaa tällaisiin merkittäviin muutoksiin järjestelmään. Mitä pienempi julkisen tahon rooli on, niin sitä helpommin sektori myös avautuu uudistuksille. On totta, että esittelijällä on tasapainoinen kanta – ja hän on jo taitavasti sitä käsitellyt tähän asti. Omassa ryhmässämme meillä on neljä, viisi asiaa, joita olisi vielä käsiteltävä. En nyt haluaisi palata enää julkisen palvelun toimille. Tämähän on loppumaton keskustelu. Jotkut puolustavat julkista monopolia ja asetetaan yhä raskaampia ehtoja näille Eh, palveluhankintasopimuksille. Tässähän pitäisi löytää hyvä tasapaino eh, näille eri eh, julkisen palvelun velvoitteille. On myös muistettava, että on hyvin eri tavalla määritelty näitä terminaaleja alueiden mukaan, maiden mukaan. Tässä tarvitaan jonkun verran liikkumavaraa. varaa paikallisella ja kansallisella tasolla. Tarvitaan vain yksinkertaiset toimivat määrittelyt ja sitten jäsenvaltiot ja alueet voivat niitä täsmentää tarvittaessa. Sääntelyelimestä olen jo tässä kuullut jäseniä, olette hyvin kielteisellä kannalla ja olette sitä mieltä, että tästä tulee hallinnollista taakkaa, mutta kaikkihan tietävät, että, että kilpailun avaamis asetukset ovat sellaiset, että mikäli mitään uusia riippumattomia sitovia eh, säätelyelimiä ei ole, niin ei mitään avoimuuttakaan tule. Julkisten markkinoiden eh, sääntelyelimiä ei ole vielä olemassa. Haluaisin, että tarkastelisitte sitä, mitä tapahtui rautatiepuolella, jos ei ole säätelyelintä, joka on sitova, ei ole myöskään mitään markkinoiden avaamista. Tämä on kokemus osoittanut usean kertaan. Jos vastustetaan avoim, avaamista, niin sitten pyritään siihen, että sääntelyelimet häviävät. Näin tämä suurin piirtein menee. Sitten toimilupaa menettelystä on huomioitava jäsenvaltioiden historia. Ei ole pakko, hyvä, että pakko otetaan näitä toimilupien avaamista kaikkiin suuntiin, niin maissa, joissa on hyvin tärkeät maantiesektori, esimerkiksi maantieliikennesektori. Tämä on aikamoista mm, työtä, mutta hyvin tässä päästään eteenpäin ja emmeköhän me pysty suojelemaan eh, myös näitä julkisia palveluja siellä, missä ne ovat erityisen tärkeitä ja yhteiskunnalle ilman, että kuitenkaan uhrataan eh, tätä avoimuuden henkeä, avaamisen henkeä. Kabotaasia on käsiteltävä, ei sitä voi jättää sivuun. Kollega tästä juuri puhuikin hyvin huonosti käsitelty kabotaasi oli virhe, joka on raskauttanut koko asetusta. Tällä hetkellä tämä teksti, joka koskee sijoittautumista ja matkustajien kuljetuskapasiteettia. Sen pitäisi välttää nämä ongelmat ja virheet, joita tehtiin rahti kuljetuspuolella. On totta, että tämä on hieman arkaluontoista sääntelyä. Tuemme kaikkea sitä, mikä lisää eurooppalaista yhdentymistä ja näin ollen avaamista, markkinoiden avaamista tähän jäsentää Eurooppaa ja näin ollen maantie liikenteen liikenne on, on myös hyvin tärkeä tässä mielessä. Näissä olosuhteissa toivomme, että kansalliset ja yritysten ja intressit eivät täysin vesitä tätä avaamispyrkimystä. Tämähän on viimeinen pala, joka on jäljellä matkustajaliikenteen avaamisessa kaikilla liikennealoilla. Olisi kaiken yllättävää, että meillä olisi nyt tällainen 1800-luvun järjestelmä 2000-luvulla, kun muilla aloilla on suhtauduttu avoimesti markkinoiden avaamiseen, joten toivon, että ei tästä loputtomasti jouduta keskustelemaan. Ja että Robertin johdolla saadaan aikaan hyviä kompromisseja. Kiitos. Sitten komission edustajan puheenvuoro. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin edustaja Siileä jatkuvista ponnisteluista tasapainon löytämiseksi tässä esityksessä. Komissio on kiitollinen kompromissihakuisuudesta ja myös tarkistuksista, joita muut valiokunnan jäsenet ovat esittäneet. Kuten sanoitte, tässä on kolme aihepiiriä, joita lyhyesti haluaisin käsitellä. Ensinnäkin kysymys on mm, julkisen palvelun mm, hankintasopimusten suojaaminen. Tämä oli komissiolle keskeinen elementti, koska meidän täytyy tasapainottaa julkisen palvelunhankintasopimusten toteuttajia ja toisaalta toimivaltaisen viranomaisten oikeuksia ja toisaalta sitten varmistaa, että meillä on vankka äm, puitteisto ja vankka verkosto linja-autoliikenteelle, jotta voidaan hyödyntää ympäristöllisiä ja sosiaalisia parannuksia liikenteen, tieliikenteen alalla nimenomaan. Me myöskin ottaisimme tässä tämän keskitien, löytäisimme tasapainon näiden tavoitteiden välillä. Komission ehdotuksessa mahdollistettiin jäsenvaltioiden kieltäytyminen kaupallisista palveluiden sopimuksista. Jotkut tarkistukset mahdollistavat sitä, että rajoitetaan markkinoille pääsyä, jos palvelu sitten menee vaihtoehtoiselle reitille – ja vaihtoehto tässä olisi mahdollinen. Myöskin kabotaasi ja se markkinoille pääsy. Mielestäni tilanne on hyvin erilainen verrattuna siihen, mitä näemme tavaraliikenteessä, koska meillähän on aikataulutetut toimiluvat saaneet palvelut ja meillä on mahdollisuus löytyä, löytää hyvä ratkaisu tässäkin, kun meillä on markkinoille pääsykriteerit ja toisaalta asettumis- tai sijoittautumiskriteerit. Sitten kolmas asia on äh, nämä terminaalit, että käyttäisimme sitä terminaalimääritelmää, joka äh, matkustajaoikeus mm, asetuksessa on 181 vuodelta 2011. Kuitenkin säännöt syrjimättömyydestä linja-autoliikenteen markkinoille pääsyyn pitäisi soveltaa paljon useammille terminaaleille kuin pelkästään niille, mitkä mainitaan matkustajalainsäädännössä, koska huomaamme, miten jäsenvaltiot tätä soveltavat. Itse asiassa tätä on pienennetty vain hyvin pieneen määrään terminaaleja, niin ollen tämä ei mielestämme olisi oikea määritelmä sille, miten sallittaisiin nämä näiden uusien linja-auto liikenteen harjoittajien kasvu. Ja sitten viimeinen aihepiiri, niin kuin tekin mainitsitte, tämä, nämä sääntelyelimet – Meillä on suuri huoli sen suhteen, niiden tarkistusten suhteen, jotka heikentäisivät sääntelyelimen mm, toimivaltaa. Sen täytyy olla riippumaton, eh, puolueeton osapuoli, joka toteuttaa näitä tehtäviä. Meillä pitää olla luottamus siihen, että päätökset tehdään objektiivisesti uusilla markkinoilla ilman, että eturistiriitoja syntyy ja näin tietenkin tapahtuisi, jos kysymys olisi jäsenvaltion toimivaltaisesta viranomaisesta. Sen, sen ei tarvitse tuoda lisää byrokraattisia kustannuksia. Kuten täällä sanottiin, rautatieliikenteessäkin tällainen toimii. Ja usein monissa jäsenvaltioissa nykyään jo sama sääntelyelin on vastuussa raideliikenteestä ja linja-autoliikenteestä. Kiitän. Merci beaucoup, madame. Kiitokset komission edustaja Werner ja sitten herra Siile yhteenveto. Kiitokset Karima ja kiitokset kaikille kollegoille, jotka kantavat kortensa kekoon. Unohdin mainita kaksi seikkaa alustuspuheenvuorossani. Varjoesittelijöiden kokouksessa määrittelimme tämän termin paremmin. Kyse on selkeästi rajatusta liikennöintialueesta ja sitten mitä tulee näihin monopoliin syntymisen mahdollisuuksiin, ne ovat meillekin tuttuja, eli kansalliset sääntelyviranomaiset voisivat kiinnittää huomionsa tähän. Mutta tärkeänä pidättäköön sitä, että me tarvitsemme sekä liikennesaralla että muuallakin riippumattomia viranomaistahoja lyhyemmällä ja pitemmällä aikavälillä. Näin voidaan kohtuuhinnoilla saada toimivia ratkaisumalleja aikaiseksi. Me voisimme käyttää hyväksi havaittuja ratkaisumalleja myöskin tällä alalla liikenne ala on kylläkin aika lailla suljettu vielä, mutta mielestäni liikennesektori on viimeinen talouden ala, joka ei ole vielä avannut oviaan Euroopassa. Televiestin ja muut ovat päässeet jo paljon pidemmälle. Ja jos ajatellaan, että innovoinnin alalla käytettäisiin samanlaista lähestymistapaa, niin miltäs äh, Single Skies tilanne näyttäisi nyt. Joten minä uskon, että jokuinen vuosikohan tässä menee, niin tilanne on muuttunut paljon parempaan suuntaan sekä kustannusten että palvelun laadun suhteen. Minä uskon, että varjoesittelyiden kokouksessa saamme hyvän tuloksen aikaiseksi tammikuista äänestystä silmällä pitäen. Kiitoksia. Kiitos Ratsiile. Äänestys pidetään 22.1.2019. ensimmäistä Seuraava ehdotus on sitten direktiivi, joka liittyy edustajakanteisiin kuluttajien kollektiiviseksi oikeussuojakeinoksi. Direktiivi 2009-22. Esittelijä ei valitettavasti ole täällä on hyvin vaikea käydä keskustelua ilman esittelijää. Pahoittelen. Herra Van Histerberg. Hyvät kollegat. Puheenjohtaja lukee sieltä täältä tekstiä. Alors, si les rapporteurs fictifs veulent prendre la parole... Haluavatko varjoesittelijät ilman esittelijää esitellä mielipiteitään? Wim van de Kamp, haluatteko te puhua Ramarineskun puolesta? Ei. Jaha, sosialistit ei. Esittelijä ei ole paikalla. On vaikea silloin. Joka tapauksessa 22. marraskuuta äänestetään aiheesta – mutta esittelijä ei ole täällä. Siksi Van Nistelrooyn ei ehkä kannata käyttää puheenvuoroa tässä yhteydessä. Mutta esittelijä ei ole paikalla, siksi on monimutkaista puhua asiasta. Olkaa hyvä. Onkohan täällä avustajia tai poliittisia neuvonantajia, jotka voisivat kirjata kommentit muistiin? Jos ei, niin silloin ei todellakaan kannata sen kummempia näistä asioista puhua. Mutta tässä nyt eivät oikein ehdot täyty. Emme voi oikein jatkaa näin. Minä vain kerroin, että äänestetään 22. marraskuuta ja toivon, että Siihen mennessä voimme pitää muita valiokunnan kokouksia ja puhua asiasta myöhemmin. Pahoittelen, mutta minä en ole vastuussa siitä, että esittelijät tänne paikalle tulevat. Jatkamme sitten seuraavaan. Kysymys on asetusehdotuksesta. Neuvoston ja parlamentin asetus. Eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö. Edustaja Kluune on esittelijä. Hän ei ole täällä. Donc, je vais faire une pause de 5 minutes. Pidetään viiden minuutin tauko. Ehkäpä Wim van de Kamp voisi häntä edustaa. Keskeytän istunnon kahdeksaksi minuutiksi.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

Allez, nous allons reprendre nos travaux, s'il vous plaît. On y va. Et notre rapporteur, Madame Kloon, est là. Esittelijä Kluuna on täällä, eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotus merenkulkualan yhdennetyksi palveluympäristöksi on aiheena. ja tällä kumottaan direktiivi 65. Olkaa hyvä. Very much, madam. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen tyytyväinen komission ehdotukseen yhdennetystä palveluympäristöstä merenkulun alalla. Tarkoituksena vaalia tehokkuutta ja kilpailua alalla meidän täytyy vähentää hallinnollista taakkaa ja helpottaa digitaalisen tiedon käyttöä. Näin tehokkuus paranee. Toimijoiden on raportoitava laajalti rantautuessaan kaksi miljoonaa ilmoitusta tehdään vuosittain, joten tärkeää on, että toiminta on mahdollisimman tehokasta jotta voidaan helpottaa toimijoiden elämää. Edellinen direktiivi hyväksyttiin vuonna 2010. Tarkoituksena oli yksinkertaista harmonisoida hallinnollista toimintaa merenkulun alalla, mutta järjestelmä ei toiminut, sillä toimijoiden ilmoituskriteerit eivät olleet harmonisoituja ja tämä on johtanut melkoiseen hallinnolliseen taakkaan. Uusi ehdotus pyrkii puuttumaan tähän harmonisoinnin puutteeseen yhdistämällä kaikki raportointivelvoitteet yhdeksi kokonaisuudeksi ja komission tarkoituksena on välttää turhaa hallinnollista taakkaa alan toimijoiden keskuudessa ja liikkeelle lähdetään nykyisestä yhdennestä järjestelmästä ja tietomuodoista. Olen tyytyväinen siis tähän komission ehdotukseen ja tämä on kyllä askel oikeaan suuntaan kitkettäessä varsinaisia ongelmia. Meidän täytyy ensinnäkin saada harmonisoidut tiedot käyttöön ja vähentää toimijoiden hallinnollista taakkaa. Luonnos on siis pöydällä ja korostankin siinä, että meidän täytyy varmistaa, että samoja tietoja voidaan välittää kaikille toimijoille samalla tavalla ja että otetaan huomioon kansainvälisen kentän eli IMOn puitteissa tapahtuneet muutokset ja lisäksi tässä on pidettävä eroa tulosjärjestelmiin ja että kansallisten viranomaisten on tehtävä aiheisiin liittyvää yhteistyötä. Meidän on vaalittava tasapainoa ensinnäkin varmistaa, että lisätietoja voidaan vaatia ilman, että hallinnollinen taakka kasvaa ja näihin liittyen menettelytapasäännöt on lyötävä lukkoon. Ja mitä tulee tähän yhdentyyn lähestymistapaan, niin meidän täytyy varmistaa monen suuntaan tapahtuvaa viestintää ja meidän täytyy myöskin varmistaa toimiva hallinto, jotta hallinnollinen taakka ei kasvaisi liikaa ja meidän täytyy varmistaa, että kriteereiden mukaista ilmoitusmenettelyä käytetään ja että tiedot väli liikkuvat juoheasta paikasta toiseen. Siinäpä oikeastaan ne tärkeimmät asiat, jotka löytyvät luonnoksesta, niin mielenkiinnolla jään odottamaan esitettäviä tarkistuksia. Me olemme tavanneet jo esittelin varjon esittelyiden kanssa. Olen ollut komissionkin yhteydessä, joten nythän me keskustelemme tarkistuksista. Mutta tämä teksti on todellakin tärkeä merenkulkualan toimijoille – ja varsinkin jos haluamme tehostaa kaupankäyntiä muun maailman kanssa ja varsinkin Euroopan unionin sisällä, niin kyllä tällainen muutos on tarpeen. Oikein paljon kiitoksia ja näin ennokkoon tästä keskustelusta ja tulevasta työstä. Kiitos edustaja Klune. Edustaja Andersson, olkaa hyvä. Can't be here, so I'm not going to say very... Nyt ei päässyt paikalle, en sano tästä kovinkaan paljon. Hän pitää hyvänä tätä keskustelua ja esittelijän työtä. Tämä on ehdotus, joka on valtavan tärkeä. Tuemme sen tavoitteita niin, että meillä olisi tällainen uusi yhdennetty palveluympäristö ja, ja että hallinnoista takaa vähennettäisiin. Sitten itsekin olin sitä mieltä, että lainsäädäntö ei heikennä ympäristösääntelyn valvontaa. Tiedän, että Tämä on asia, jonka esittelijä varmasti ottaa huomioon. Tästä tein myös parlamentaarisen kysymyksen, ja niin komissio rauhoitteli meitä koskien sen, sitä, että laajennettaisiin näitä ympäristöraportointien vaatimuksia liitteessä ja varmistetaan se, että nämä saasteet huomioidaan asianmukaisesti. Kaiken kaikkiaan odotamme työtä tämän ehdotuksen puitteissa ja mielestämme tämä on oikein hyvä asia. Merci beaucoup, Madame Andersson. Kiitos, edustaja Andersson. Edustaja Meissner, olkaa hyvä. Ja, hallo, Niin, valitettavasti en ehtinyt kuulla esittelijän alustusta. Näin se hankalaksi menee, kun ei tiedä milloin mitäkin käsitellään. Oli eri varjokunnassa kokousta seuraamassa, mutta oli miten oli. Meidän täytyy tätä yhdennettyä ympäristöä käsitellä. Kauan on jo tätä odotettu, kansallinen järjestelmä ei toiminut ja nykyinen säännöstö, sitä pantiin täytäntöön vain osittain. Tiedän, että Saksassa on olemassa oma järjestelmä, mutta satamat eivät kommunikoi kunnolla, joten parannusta tarvitaan ja nämä ehdotukset ovat mielestäni hyviä. Ja oletan, että esittelijä totesi puheenvuorossaan, että meidän täytyy varmistaa, että mikäli jäsenvaltiolla on toimivia järjestelmiä käytössä, niin meidän täytyy vain varmistaa, että niitä voidaan käyttää jatkossakin, mutta kuitenkin siten, että tiedot voidaan syöttää eurooppalaisen järjestelmään. Sehän on oikeastaan kaiken A ja O. Mielenkiinnolla jään odottamaan jatkokeskusteluja ja uskon, että tämä on yksi niistä asioista, jotka voivat parantaa toimintaa satamissa huomattavassa määrin. Ja tämä liittyy läheisesti myöskin jätteiden käsittelytekstiin, joten tiedonvaihto on erittäin tärkeä asia myöskin, kun haluamme tehostaa kulkualan toimintaa. Ja jos se vain onnistuisi, niin se olisi erittäin hyvä asia. Ja toivon, että ripeästi tätä asiaa voidaan käsitellä yhdessä Deidrin kanssa. Kiitoksia. Merci beaucoup, madame Paljon kiitoksia, edustaja Meissner. Seuraavaksi minä sitten varjoesittelijänä. Ensinnäkin, Rova Kluune, kiittäisin teitä ja onnittelisin teitä hyvästä työstä. Kuten tiedätte, me jäämme kaikki tämän tekstin tavoitteen. On aivan keskeistä, että nyt on todella aika harmonisoida hallinnolliset menettelytavat satamakäyntien osalta – satamaan saapumisen ja sieltä lähtemisen suhteen. Mutta se, mistä emme puhu tarpeeksi, on, mikä tämän toimen tavoite on. Meidän on myös vähennettävä epäreilua kilpailua merenkulun ja tieliikenteen välillä. Se on todellinen haaste ja liikennevaliokunta työstää tätä asiaa Euroopassa. Täytyy ymmärtää, että rekka joka ylittää rajat ongelmitta niin merenkulun alalla sitten laiva, joka saapuu satamaan, joutuu käymään läpi rankan hallinnollisen menettelyn. Se tekee merenkulusta vähemmän kilpailukykyistä, mutta emme puhu siitä tarpeeksi. Emme myöskään puhu niistä työolosuhteista meriliikenteessä työskentelevien osalta, jotka joutuvat kohtaamaan nämä hallinnolliset taakat joka kerta, kun satamassa käydään. Mielestäni eh, esittelijä olette menneet oikeaan suuntaan. Voimme mennä vieläkin pidemmälle näissä kysymyksissä. Puhuitte tässä harmonisoinnista. On todella aika nyt harmonisoida näitä asioita. Teknologianeutraliteetti on myös työstettävä aihepiiri, mutta mielestäni pitäisi tehdä myös yhteys kansainvälisen merenkulkujärjestön välillä näissä asioissa, jotta voidaan rikastuttaa tekstiä. Mielestäni teksti menee hyvään oikeaan suuntaan. Seuraavaksi puheenvuoro sitten edustaja Kovshenskalle DG Movesta. Toivottavasti teitä ei sattunut. Onko jalka ihan ok? Ne courez pas trop. Ei saa juosta liikaa. Täytyy olla varovainen. Um, thank you very much. Good afternoon. Kiitoksia oikein hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. En kyllä pitkään murtanut jalkaani matkalla parlamenttiin, vaan paljon aikaisemmin aika hyvin pystyn liikkumaan, vaikka en ihan noin nopeasti pääsekään kuin haluaisin, joten pahoittelen, että en ehtinyt tätä aivan kuulemaan tätä esittelijän alustusta, mutta olemme kyllä lukeneet tämän mietinnön ja toivon, että kollegoideni ja teidän ja varjoesittelijöiden tapaaminen Strasbourgissa kaksi viikkoa sitten oli hyödyllinen ja sen kautta saatiin riittäviä selvityksiä komission ehdotukseen. Jos teidän mielestänne olisi hyvä järjestää jatkossa joissakin kokouksia, niin, niin tämä onnistuu kyllä koko prosessin ajan. Ensinnäkin nyt haluaisin sanoa, että suuret kiitokset tästä työstä tähän mennessä ja kiitoksia näistä myönteisistä reagoineista valiokunnan jäsenille koskien tätä ehdotusta ja siitä myös, että olette tunnustaneet, kuinka nopeasti olisi tärkeää saada aikaan harmonisointi edistyksellä edistyksellisempi järjestelmä, jolla tehdään näitä ilmoituksia eurooppalaisissa satamissa. Puheenjohtaja ja Meissner osoittivat, kuinka merkittäviä vaikutuksia tällaisella yksinkertaistamisella olisi koskien Euroopan meriliikenteen helpottamista ja sitä, että laivaliikenteestä tulisi kilpailukykyisempi ja helppokäyttöisempi kestävä liikennemuoto. Ja ehkäpä on asia, joka ei ole niin hyvin esillä lainsäädäntöehdotuksessa, mutta kun teimme vaikutusten arvioinnin, niin vaikutus sillä, mitä kohtuu moninkertaisista ilmoittausvelvollisuuksista, on kyllä seikka, jonka olemme ottaneet huomioon. Odotamme todella yhteistyötä esittelijöiden ja varjoesittelijöiden tämän valiokunnan kanssa tämän ehdotuksen ympärille. Arvostamme suuresti sitä, että tunnustatte sitä, sen, että olisi nopeasti, nopeasti toimittava tämän asetuksen osalla siitä ensi vuoden alkupuolella toivon, että päästään sopimuksen lainsäätäjien välillä. On totta, että olemme jääneet hieman aikataulusta jälkeen, koska tämä on hyvin monisyinen asia, mutta Toivon, että puheenjohtajien ja teidän sitoumuksenne kautta tämä onnistuisi. Olemme oikein tyytyväisiä siitä, että ymmärrätte tämän ehdotuksen taustan, niin kuin näemme näistä esittelen tarkistuksista, esittelen ehdottaa, että uutta dataa ei otettaisi käyttöön sen jälkeen, kun tämä järjestelmä ja formaatti on, on lukkoon lyöty. Tämä menee oikeaan suuntaan, samoin kuin nämä kaikki selvennykset, jotka koskevat datan myöntäjien ja viranomaisten välistä viestimistä. Sen pitäisi olla kaksisuuntaista. Jos voimme vielä parantaa tätä ehdotusta ja tehdä siitä käyttäjäystävällisemmän ja sellaisen, jolla paremmin vastataan laivanomistajien tarpeisiin niin, että heillä olisi helppo, helppo selkeä ilmoitusmenettely ja toisaalta saataman viranomaiset ja muutkin varano, viranomaiset, jotka ovat tekemisissä multimodaalisen liikun, liikenteen kanssa, voisivat käyttää näitä dat, datatietoja e, e, muun mm. muassa rahtien ohjauduissa. Meidän pitäisi olla myös realistisia, kun pohditaan sitä, mitä voidaan saavuttaa eri varinomaistasoilla, kansallisella ja EU-tasolla sen jälkeen, kun data on otettu käyttöön. Esimerkiksi validointiaika koskien eri ehdotuksia tai niin sehän olisi organisoitava niin, että komissio voi sen hoitaa järkevällä tavalla. Tänään olen kuullut asiasta, josta muutenkin tiesin, että te siis olette tietoisia siitä, että meillä on nyt tällä hetkellä kansallisia palveluympäristöjä, jotka ovat eri kehitysvaiheissa, mutta on myös satamaa tasolla järjestelmiä. Ja nyt meidän olisi selkeästi te- todettava, että tässä pyritään harmonisoitin eurooppalaiseen järjestelmään. Se on ainoa tapa todella helpottaa ja yksinkertaistaa menettelyjä. Joten ihan mielellään kyllä teemme yhteistyötä teidän kanssanne ja, ja niin, että varmistamme, että tarkistukset menevät juuri tähän suuntaan, vaikka jotakin vaihtoehtoisia järjestelmiä säilytetäänkin, niin ne eivät ota tätä keskeistä roolia, joka kuuluisi eurooppalaiselle yhdennetylle palveluympäristölle. Kiitoksia tästä mietinnöstä ja mielelläni jatkan yhteistyötä kanssanne. Kiitoksia. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Pitäkää hyvää huolta jalastanne. Vous avez eu la traduction là de ce que j'ai dit? Saitteko käännöksen? J'ai juste dit prenez soin de votre... Niin, toivotin teille tervehtymistä jalkanne kanssa. No, joka tapauksessa käytitte tärkeää sanaa, nimittäin, että vahvistetaan multimodaalikuljetuksia, koska se on tämän vuosituhannen avainsana. Näen, edustaja Foster, olette täällä paikalla. Hyvää päivää ja annan teille puheenvuoron, jotta voitte esittää huomioita, koska esittelijäkin on täällä paikan päällä ja koska olette varjoesittelijä. Saatte puheenvuoron tässä vaiheessa. Olkaa hyvä, edustaja Foster. Yeah, which report are we talking about? Niin, mistä tekstistä me puhummekaan? Siis tästä kun pitäisi sanoa jotain, mitä komissio totesi. Niin kyllä tiedän, että esityslistan järjestystä on muutettu, mutta haluatteko nyt merenkulkualan yhdennetystä palveluympäristöstä? En aio kommentoida, koska en kuullut kaikkia kommentteja myöskään komissiolta, ja meillä oli aika rakentava varjojen kokous, eli voin vielä varmistaa tämän. Kiitos puheenjohtaja kuitenkin mahdollisuudesta. Mayer äh, esityslista kohtahan tässä peruttiin. No niin, näin se vain on. Kaikki hyvin. Äh, juoksin tänne 100 kilometriä tunnissa, mutta näin vain kävi. Eh no mutta, mutta moni on tullut tänne Mayerin esityksen vuoksi ja herra Mayer ei nyt ole paikalla, eikä kukaan häntä edustamassa. Mutta tietenkin Tästä keskustellaan sitten seuraavalla kerralla. Nyt esittelee Klune äh, Voitte vetää yhteen keskustelua. Thank you, Chairperson. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä näistä kommenteista. Voitte varmasti aistia, että tässä olen ollaan laajalti yksimielisiä en usko, että tähän suurempia ongelmia kasautuu, vaikka ei sitä koskaan tiedä. komission edustajat matkustivat Strasbourgin kaksi viikkoa sitten niin- ja, ja auttoivat meitä pääsemään yhteisymmärrykseen. Ja tämä oli oikein auttavaista ja hyödyllistä kyllä. Ja pystymme esittämään kysymyksiä. Aisti kyllä, että tässä halutaan mennä kiireesti eteenpäin. Me toki teemme mitä pystymme täällä ja komissio varmasti myöskin. Ja katsomme sitten esittelyn kanssa, mitä voimme tehdä sen jälkeen, kun tarkistusten jättämisen määräaika on umpeutunut. Voimme keskustella tästä vielä ja, ja päästä loppupäätelmiin valiokunnan tasolla. Ja mielelläni teen tässä työtä lisää ja uskon, että olisi tärkeää päästä tässä eteenpäin. Otan huomioon, että, että tässä on kyllä laaja konsensus ja, ja kiireellisyyden tuntu myös – Eihän tässä ole tarkoitus ollenkaan mitään tietojen vesittämisestä, vaan harmonisoinnista vain. Ei haluta mitään päällekkäisyyttä ja, ja toistamista. Joskus näinkin on käynyt ja nyt pyritään tätä harmonisoimaan ja vähentämään hallinnollista taakkaa. Kiitoksia tästä keskustelusta ja odotan mahdollisuutta palata keskustelemaan varjoesittelijöiden kanssa. He ovat toimineet oikein sitoutuneella ja kiinnostavalla tavalla tässä asiassa. Kiitos, klune. Tarkistusten jättöaika on 20. marraskuuta puolen päivään mennessä. Nyt pyytäisin kaikkia niitä, jotka eivät saa jäädä saliin poistumaan, sillä jatkamme kokousta suljetuin ovin palautekeskustelu kolmikannasta. Eli ne, jotka eivät tänne saliin nyt kuulu, pyydän teitä poistumaan ja ilmoitan tämän myös, että webstreaming keskeytetään.